stretta aber nichts. Ah, il faut allumer. May I uh, try to give you some... Voisin antaa nyt aluksi hieman käytännön toimintaohjeita. Tällä hetkellä älkää koskeko näihin nappuloihin tuossa edessänne, siinä, siihen nappulaan, jossa lukee Speak, koska jos painatte vahingossa Speak-nappulaa, niin kamera suuntautuu teihin ja teidän kasvonne näkyvät sitten siellä valkokankalla. Ette varmaan välttämättä halua päätyä kuvaruutuihin, telkkariin, mutta ja sitten se on hankalaa myöskin, jos naama vaihtuu kaiken aikaa, kun puhuja kuitenkin on yksi. Eli älkää painako sitä speak-nappulaa edessänne, paitsi silloin kun teillä on puheenvuoro. Ja myöhemmässä vaiheessa sitten opiskellaan lisää speak-nappulan käyttöä. Tulkit ovat valmiina kopeissaan. Tulkkaus on kaikille kielille. Jokainen saa kunnian kuulla omaa äidinkieltään. Varmasti on sitten indikaatiota siitä, että mikä, mikä kieli on minkäkin numeroisessa kopissa. Ne teistä, jotka tarvitsevat tulkkia, ja sitten kun tulkkaus toimii, niin nostakaa käsi pystyyn. Laittakaa, siis käsi pystyyn, nostakaa käsi pystyyn, mikäli te kuulette oman äidinkielenne kielestä tulkkausta. Eli kaikki ne, joilla on kuulokkeet, voivat kenties kuunnella jotakin tiettyä. Ja mikäli ei kuulu, katsokaa naapuriaan ja kertokaa minulle tavalla tai toisella, mikäli tulkkaus ei toimi, mikäli ette kuule omaa äidinkieltänne. First of all, I have to give some... Haluan pyytää anteeksi ennen kuin aloitan. Tämän päivän puheenjohtajana Jose Manuel Fresno ei ole tällä hetkellä vielä täällä, koska on tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät Espanjasta tänne tulemiseen Pariisin kautta. Hän saapunee paikalle 11 maissa mutta joudumme aloittamaan työskentelyn siitä huolimatta. Ja minä olen tässä hänen varamiehenään, olen Ludo Hormans, olen EAPNn puheenjohtaja, köyhyyden vastaisen verkoston puheenjohtaja. Ja teen parhaani puheenjohtajana. Tietenkin vaikea kompensoida sitä henkilöä, joka tähän pitäisi, tässä pitäisi olla, mutta myös Andor komission jäsen, eli komissaari on estynyt, mutta hänen tilallaan on vieruskaverini tässä tummassa tukassa harmaassa jakussa. Ja Rova Beresinkin haluan toivottaa tervetulleeksi. Hän on työllisyys- ja sosiaaliasiden osaston edustaja komissiosta. Martinez on myös tervetullut, erittäin tervetullut. Hän on Espanjan puheenjohtajuuskauden edustaja. Nythän Euroopan unionissa on Espanjan puheenjohtajuuskausi. Ja hän myöskin järjestää tätä Euroopan laajuista kokousta ja olemme äärettömän kiitollisia siitä, että sinä olet Euroopan unionin puheenjohtajamaan edustajana tehnyt kaikkesi, jotta saamme järjestettyä tämän yhdeksännen köyhyyden vastaisen kokouksen täällä Brysselissä tänään. Ja haluan myöskin sosiaalisen suojelun komitean edustajan toivottaa tervetulleeksi, aivan erityisen tervetulleeksi Fernandesin, joka, on, joka edustaa kahdeksatta kokoustamme, joka pidettiin viime keväänä myös täällä Brysselissä kesällä. Ja hän oli puheenjohtajana siinä kokouksessamme. Nyt kun olen saanut toivotettua kaikki tervetulleeksi, jotka täällä edessä ovat paneelissa kanssani, niin meillä on lyhyt esittelykierros meidän arvovieraamme esittäytyvät ja sen vuoksi haluankin toivottaa tervetulleeksi useammat valtuuskunnat, kaikki valtuuskunnat ja pyydän, että näytätte, näytätte jollakin tavalla olemassaolonne. Käyn tuo, läpi tuon listan tässä, valtuuskuntien listan. Ja mikäli haluatte sillä hetkellä nousta pystyyn, jotta me kaikki näemme, että te olette paikalla ja haluamme toivottaa teille tervetulleeksi, niin sitten nouskaa pystyyn. Ja tämä on todellakin tämän yhdeksännen kokouksemme lämmittelyvaiheessa. Itävalta, missä Itävallan valtuuskunta, nouskaa pystyyn. Siellä Itävalta, tervetuloa. Belgian valtuuskunta siellä. Tervetuloa. Bulgarian valtuuskunta Tervetuloa. Tsekin tasavallan valtuuskunta. Tervetuloa. Kyproksen valtuuskunta. Tervetuloa. Tanskan valtuuskunta. Tervetuloa. Viron valtuuskunta. Tervetuloa. Tere tulemasta. Suomen valtuuskunta. Tervetuloa teillekin. Ranskan valtuuskunta. Saksan valtuuskunta. Kreikan valtuuskunta Unkarin valtuuskunta. Irlannin valtuuskunta. Italian valtuuskunta. Latvian valtuuskunta. Liettuan valtuuskunta siinä vieressä. Luxemburgin valtuuskunta. Maltan valtuuskunta. Alankomaiden valtuuskunta. Norjan valtuuskunta. Puolan valtuuskunta. Portugalin valtuuskunta. Romanian valtuuskunta. Slovakian valtuuskunta. Slovenian valtuuskunta. Espanjan valtuuskunta. Tervetuloa. Ruotsin valtuuskunta. Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuskunta, eli britit. Nyt kaikki valtuuskunnat on toivotettu tervetulleiksi. Nämä köyhyyden vastaiset kokoukset ovat erityisiä. Ne on järjestetty. Nyt tämä on järjestetty Espanjan puheenjohtajuuskaudella Euroopan komission suosiollisella myötävaikutuksella, mutta valtuuskunnat ovat tässä huomion kohteena. Ja Ja nimenomaan te siellä salin puolella olette ikään kuin se kutsuva taho. Te kutsutte Euroopan unionin ja komission taistelun köyhyyttä vastaan. Ja on erittäin hieno juttu se, että kukin puheenjohtajamaa omalla vuorollaan näitä tämän asian tällä tavalla hahmottaa. Haluan antaa näkyvyyttä niille eri ryhmille, vierasryhmille, jotka ovat täällä paikalla. Ja koska me olemme täällä Euroopan parlamentin tiloissa, niin pyydänkin, että Euroopan parlamentin jäsenet, jotka ovat paikalla täällä salissa, nousevat pystyyn. Euroopan parlamentin jäsenet, eli MEPit, Fredi siellä ja muutama muu. Ja myös avustajat, parlamentaarikkojen avustajat, nouskaa pystyyn. Haluamme teidätkin nähdä ja tunnistaa. Tervetuloa teille myös tekemään tätä tärkeää työtä. Tervetuloa kaikille. Nyt olisi hyvä saada kysyä niiltä henkilöiltä, jotka liittyvät Euroopan komissioon tai ylipäätään Euroopan unionin hallintoon. Voitteko te puolestanne nousta pystyyn ja haluamme teidätkin erottaa joukosta ja toivottaa tervetulleiksi komission ja hallinnon edustajat. Olkaa hyvät. Tervetuloa teille yhtä lailla. Ja myös muille hallitusten ja valtioiden edustajille pyydän, että te loput nousette myös pystyyn. Kaikki te, jotka edustatte tavalla tai toisella oman maanne hallitusta tai virkavaltaa, julkishallintoa, nouskaa tekin pystyyn. Ja te olette myös erittäin tervetulleita tähän kokoukseemme. Myös on varmasti muita vieraita, jotka eivät vielä kuulu näihin kategorioihin, joita vielä ei ole ollenkaan mainittu. Jos täällä on kansalaisedustajien, kansalaisjärjestöjen edustajia tai jos täällä on kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ihmisiä, jotka olette kutsuttuna tänne, nouskaa te loputkin seisomaan, kansalaisyhteiskunnan edustajat, niin sitten voimme teidätkin tunnistaa, että te olette paikalla ja läsnä. Kiitos, että olette saapuneet luoksemme. Ja jos olen unohtanut jonkun, joku, joka on unohdettu, kuka tahansa, niin nouskaa pystyyn, jotta sitten voin toivottaa teidätkin tervetulleeksi. Toivon, että kaikki katettiin. Tervetuloa kaikille tasapuolisesti. Kaikkien näiden esittäytymisten jälkeen on varmasti tärkeää, että tämä kokous, joka nyt käynnistetään, joka on laatuaan yhdeksäs, yhdeksäs vuosi, kun me taistelemme yhdessä köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Ja sen takia meillä on erityinen tilaisuus ja mahdollisuus pitää tämä kokous Euroopan parlamentin tiloissa. Parlamentin, joka on kansan valitsema kaikkien Euroopan kansalaisten yhdessä valitsema. Olemme kiitollisia siitä, että olemme päässeet Euroopan parlamentin tiloihin, että komissio, puheenjohtajamaa ja Euroopan parlamentti kaikki ovat toivottaneet meidät tervetulleeksi näihin tiloihin. Voin toistaa sen, minkä olen sanonut aiemminkin, että tämä yhdeksäs kokous on meille hyvin tärkeä. Ei sen takia, että nyt on Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen vuosi, vaan myöskin sen vuoksi, koska me haluamme saada, aikaa, kuul- saada aikaan vastauksia vastinetta ja vastauksia niihin kysymyksiin, niihin ehdotuksiin, joita teemme kaikissa näissä eurooppalaisissa kokouksissa, Euroopan kokouksissa. Viime vuonna teimme ehdotuksia, esitimme ne Euroopan unionin toimielimille ja myöskin eri valtioille hallituksille. Ja nyt katsotaan, millaisia vastauksia on saatu ja mitä vastinetta näihin ehdotuksiin millä tavalla panna täytäntöön näitä ehdotuksia, siitä voidaan keskustella. Workshopit, eli työryhmät, joita me pidämme tämän täysistunnon jälkeen, jatkavat keskustelua pienemmässä kokoonpanossa, millä tavalla toteutus voidaan saada aikaiseksi. On siis hyvin tärkeä juttu se, että ne ehdotukset, joita köyhyyttä kokevat ihmiset ovat itse tehneet, että ne tulevat niiden ihmisten kuulemiksi, jotka näitä päätöksiä tekevät Euroopan unionin tasolla, mutta myöskin kansallisella tasolla. Sillä tiedämme hyvin sen, että kaikki ne, jotka ovat vastuussa kansallisen tason toiminnasta, ovat äärettömän tärkeässä asemassa myöskin Euroopan unionin tasolla. Ministerineuvosto tekee tärkeitä päätöksiä ja ministerit edustavat omia hallituksiaan, omia maitaan Euroopan unionissa ja päättävät niistä toimenpiteistä, joihin ryhdytään, ainakin niistä linjoista. Sen vuoksi on äärettömän hyvä päästä tänään yhdessä keskustelemaan siitä, millä tavalla nämä ehdotukset voidaan muuttaa sanoista teoiksi ja millaisia ongelmia niihin, niiden toteuttamiseen liittyy Tämä on siis hyvin tärkeä konkreettinen tavoite, joka on tälle kokoukselle annettu ja valittu. Ja voimme myöskin jatkaa sitten seuraavan ajanjakson aikana tätä samaa keskustelua. Uusi Euroopan, eurooppalainen strategia Eurooppa 2020 on lyöty lukkoon ja tiedämme sen, että neuvosto ja ministerit ja valtioiden päämiehet ovat päässeet yksimielisyyteen viime viikolla tästä. Mitkä ovat ne suuret strategiset tavoitteet vuoteen 2020 saakka? Siinä on mukana sosiaalinen inkluusio sekä myöskin ensimmäiset konkreettiset askeleet köyhyyttä vastaan ja köyhtymistä vastaan. Se on se tavoite, äärimmäinen ja perimmäinen tavoite, minkä vuoksi me olemme olemassa tässä, tässä muodossa ja kokoonpanossa koska on olemassa sellaista vaurautta, mitä Euroopassa on, niin se vaurauden keskellä on köyhyyttä. Me tiedämme sen kaikki itse. Viime viikolla tehdyt päätökset, neuvostossa tehdyt päätökset huippukokouksessa ovat sellaisia, jotka ovat nyt julistettuja. Anna puhujille puheenvuoroja seuraavaksi tässä. Nyt kun me olemme kutsuttuina Euroopan parlamentin tiloihin, annan puheenvuoron rouva Peresille. Hän on komission edustaja sosiaali asioiden ihminen. Kiitoksia hyvin paljon, herra puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että avasitte tämän kokouksen äskeisillä sanoilla. Ne liittävät meidät kaikki yhteen eh, tänä työpäivänämme, koska täällä parlamentissahan eh, on Eh, hiukan tavatonta toimia näin. Eh, tervehdin eh, tätä alku, omaperäistä ideaa. Voimme työskennellä tällä tavoin yhdessä, mikä meille on ratkaisevan tärkeää. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Tiedän, että ensimmäistä kertaa tämä kokous pidetään Euroopan parlamentin tiloissa ja kuitenkin tämä talo kuuluu kaikille Euroopan kansalaisille, ja työ, jota te teette kaikki yhdessä, johdattaa meitä sille tielle, jossa nekin saavat tien, joilla ei ole tähän mennessä ollut tietä eikä mahdollista tulla kuulluksi, on meille äärimmäisen tärkeää. Meidän on voitava kuulla heitä, meidän poliitikkojen. Ja olenkin iloinen siitä, että täällä on useita kollegoita, jotka edustavat eri poliittisia puolueita mutta jotka kaikki ovat täällä kuulemassa, mitä teillä on sanottavana, jotta he voisivat oppia teidän kauttanne, jotta he pystyisivät paremmin eh, työssään ottamaan huomioon teidän huolenaiheenne ja viemään niitä eteenpäin. Kuten sanoitte, tämä kokous pidetään eh, ajankohtana, jolloin olemme voittaneet yhden taistelun, koska kuten tiedätte, ajatus, että eh, Euroopan unionin strategia vuoteen 2000 2020 tähtää siihen, että taistellaan köyhyyttä vastaan, taistellaan sosiaalista syrjäytymistä vastaan, mutta tätä ajatusta ei Äh, aikaisemmin kokonaan äh, hyväksytty, mutta nyt meillä on todella äh, merkkivuosi. 2010 on sosiaalisen syrjäytymisen vastainen taistelu. Tässä ovat mukana kaikki vastuulliset komission edustajat, Espanjan edustajat, kaikki Euroopan parlamentin kollegat ovat täällä. Me olemme voittaneet taistelun, koska nyt tavoitteena on pienentää köyhyyttä Euroopassa. Se on sisällytetty kirjattuna päätöksiin, joita valtion päämiehet ja hallitusten päämiehet ovat tehneet. Tämä on siis ensimmäinen taistelu, jonka jo yhdessä olemme voittaneet. Ja nyt, jos näin uskallan sanoa, meidän täytyy toimia niin sanottuna jälleen myynnin jälkeisenä, jälkeisenä palveluelimenä meidän on taisteltava myös konkreettisia yksityiskohtia vastaan, koska niin kuin tiedetään, siellähän paholainen piilee. Minkälaista taistelua me sitten käymme? Tästähän voisi kuvitella, että tunnemme jo perinpohjin, tämä on vanha asia, mutta se on kuitenkin aina uusia esillä. Meidän täytyy löytää uusia keinoja, uusia työtapoja taistelussamme. Meidän taistelussamme Euroopan parlamentti tulee aina ilmaisemaan selkeästi oman kantansa on paljon aiheita, jotka on otettava huomioon, mutta olen sitä mieltä, että kriisiaikana, taloudellisen kriisin aikana, jota me nyt elämme, joudumme tähtäämään erityisesti tiettyihin toimintoihin, jotka nimenomaan ovat aiheuttaneet kriisit. Mutta kriisien koskettelee kaikkein eniten köyhiä. Taloudellinen kriisi sellaisena kuin Eurooppa on sen kokenut – joutuu tähtäämään siihen, että käytettävissä olevat varat jaetaan uudelleen. Ja että tässä vältetään kriisin kielteiset seuraukset. Elämme aikaa, tämä on aivan selvää, että jäsenmaat ovat pakotettuja markkinoilla määrittelemään toimintansa siten, että niiden budjetti pienenee minä pelkään, meidän täytyy kaikkien pelätä sitä, että kun budjettia kiristetään, se ensinnä merkitsee sitä, että niitä määrärahoja vähennetään, joilla me nimenomaan haluamme taistella köyhyyttä vastaan. Ensimmäinen esimerkki tällaisesta olisi jo selkeästi. Huomaan, että se on täällä teidän suosituksissannekin jo kahdeksannessa kongressissa annettuna. On kysymys siitä, että julkisiin palveluihin täytyy olla suora pääsy. Totta kai on väyliä, joilla, jotka mahdollisivat sen, että köyhät pääsevät suoraan käyttämään julkisia palveluita. Mutta miten se tapahtuu? Miten köyhän, äärimmäisen köyhän ihmisen lapsi todella pääsee kouluun? Miten hänen koulunkäyntiään ei jätetä heitteille? Miten tästä huolehditaan? Joudumme kysymään, miten koulutusta rahoitetaan, miten terveysjärjestelmää rahoitetaan ja kun nyt jäsenvaltioiden budjetteja kiristetään, tämä on äärimmäisen tärkeä viesti, jonka me voimme jättää. Meidän täytyy voida sanoa, että tärkein rikkautemme on nimenomaan se, että taistelemme köyhyyttä vastaan, toimimme niin, että jokainen Eh, pääsisi käyttämään yhteiskunnan palveluita sen rikkaan yhteiskunnan, jonka me Euroopassa tunnemme. Eh, en halua puhua liian kauan, mutta haluaisin vain eh, työllisyysvaliokunnan kollegoiden puolesta haluaisin kertoa, miten Euroopan parlamentissa olemme sitoutuneet tähän taisteluun ja reagoida myös muista asioista, joista jo viime kongressissa puhutte. Parlamentin hyväksyttiin raportti, jonka Ilda Figueiredo, meidän kollegamme, on tehnyt. Hän varmasti tulee puhumaan tästä. Se on todella hieno työ. Tässä raportissa määritellään eh, minimipalkkakysymykset. Sanotaan, että se on todella avainkysymys, kun taistellaan eh, eh, köyhyyttä vastaan. Se on vaikea taistelu. Tarvitsemme siinä tukea puheenjohtajavaltiolta, jotta taisteluamme Eh, vietäisiin eteenpäin, mutta me Euroopan parlamentissa olemme sitä mieltä, että kyseinen raportti on äärimmäisen eh, tärkeä. Eh, koko vuoden mittaan meillä on ollut erilaisia tapahtumia näiden niiden asioiden ympärillä. Varmasti muistatte, että 19. lokakuuta meillä on juhlallinen kokous Euroopan parlamentissa – jossa perustaja Kade Muldo tulee puhumaan kollegoillemme. Sananen vielä eh, viime vuoden yhteenvedoista. Niitä oli kolme. Sanoitte jo viime vuonna, että vaara, eh, ne asiat, jotka tulevat eh, taloudellisen kriisin seurauksena, ovat yhä ajankohtaisempia, nämä niin sanotut kollateraaliset ongelmat. Me Euroopan parlamentissa olemme tästä aivan tietoisia ministerien joukossa. Tässä on jonkinlaista epätasapainoa joskus, kun talousministerit ja sosiaaliasiainministerit puhuvat, vaaka joskus on epätasapainossa. Meidän on todellakin taisteltava, että sosiaalisten asioiden ministerit puhuessaan, hehän puhuvat hyödyllistä asioista, ja heitä täytyy kuunnella. Heitä täytyy kuunnella silloin, kun taloudellisia päätöksiä tehdään talousministeriöissä. Ja valtion avun uudelleen muokkaaminen ei missään tapauksessa saa vaikuttaa siihen rakenteeseen, joka meillä sosiaalikysymyksissä on jo luotuna eri jäsenmaissa. Asuntokysymykset sitten. Tiedämme hyvin, että kun taistellaan köyhyyttä vastaan – siinä taistellaan koulutuksen, terveyskysymysten ja asunnon puolesta. Tämä on aivan olennaista. Euroopan parlamentissa, kun katsomme mitä indikaattoreita ja osoittimia siis on Euroopan unionilla, kun se puhuu köyhyyden vähentämisestä, näitä on seurattava hyvin tarkkaan, miten köyhyys määritellään. Tällä tavoin voimme myös valvoa köyhyyden vastaista taistelua, kun tiedämme paremmin, mitä osoittimia käytetään kun huolehditaan esimerkiksi asunnottomista tai niistä, joiden asuntolat ovat huomattavan huonot. Tämä tekijä merkitsee sitä, että on otettu vakavasti köyhyyden vastainen taistelu. Julkista palveluista jo puhuttiin, niin täällä haluan vain lisätä tähän, että Euroopan parlamentissa kriisin vaikutuksia on tutkittu. Itse olen laatinut raportin kriisin vaikutuksesta talouden, sosiaaliseen tilanteeseen ja siihen, miten julkiset palvelut toimivat. Kun asia tutkitaan, voidaan löytää uusia keinoja kohdata ne haasteet, joita tälläkin alalla edessämme on. Viime vuonna korostettiin myös sitä, kuinka tärkeää on, että ihmisillä on oma pankkitili Tämä on yksi yleispalveluiden osio. Meidän on myönnettävä, että tämä on myös yksi niistä johtopäätöksistä ja ehdotuksista, joita Euroopan komissiolle on tehty. Mario Monti on tehnyt ehdotuksen. Saimme sen omaan valiokuntamme Euroopan parlamenttiin pari päivää sitten. Me tuemme tätä Montin ehdotusta, jonka mukaisesti yleispalveluiden pitäisi merkitä myös oman pankkitiliin hallitsemista ja sitten vielä minimipalkasta. Hilda Figureiron raportissa tässä puhutaan. Se on varmasti asia, joka vaatii myös meidän ponnistelumme. Minimipalkka on saavutettava. Pidempään en halua pidättää teitä omalla puheellani. Toivon teille kaikkea menestystä työstämme. Toivotan teidät vielä tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin ja korostan, että meille lainsäätiille on äärettömän tärkeää olla teidän kanssanne yhteistyössä kuulla teitä. Voimme jakaa nimenomaan yhteisen taistelun köyhyyttä vastaan. Merci bien, Madame Eres, pour... Kiitoksia. Rouva Peres, nämä olivat ensimmäiset vastaukset erittäin tärkeisiin kysymyksiin, jotka huolettavat köyhyydessä eläviä ihmisiä. On ihan totta, että Eh, työn on jatkuttava. Ja Euroopan parlamentti varmasti eh, pystyy tekemään paljon eh, vaikuttaakseen niihin poliittisiin linjauksiin, joita yleensä Euroopan unionissa näissä kysymyksissä tehdään yleisemmällä tasolla, siis myös talouskriisin aikana. Kaikkiallahan siitä puhutaan, kaikkialla sanotaan, että säästöjä on saatava. Tällöin, kun säästöistä puhutaan, ei aina kuitenkaan ajatella että voitaisiin käyttää joitakin muita rahastoja, muita varoja, niin että ei jouduttaisi eh, kiristämään sosiaalivaroja, koska kaikki sosiaaliset menothan merkitsevät investointia maalle. Ne ovat investointeja, joilla on seurauksensa väistämättä eh, meidän yhteiskunnassamme. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro Rova Isabel Martinezille, joka edustaa täällä Espanja puheenjohtajamaana, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon, herra Oremans. Kiitoksia, kiitoksia Rova Beres. Kiitos Rova Adela Fernandez ja kiitos kaikille rakkaat ystävät ja samalla tervetuloa kaikille on todella suuri eh, ilo minulle käyttää puheenvuoro Espanjan hallituksen edustajana ja Espanjan puheenjohtajamaana eh, kun Espanja johtaa Eurooppa-neuvostoa. Tämä on siis yhdeksäs kokouksemme, joka herättää paljon toiveita meissä kaikissa. Eh, tämän otsakkeeksi on valittu kohti uutta sosiaalisopimusta. Ja tämä onkin meidän tämän vuotisen eh, vastaisen ja syrjäytymisen vastaisen eh, taistelumme ydinkohta. Meidän on eh, parannettava niiden olosuhteita, jotka elävät ihmis- ala-arvoissa olosuhteissa. Neljä miljoonaa yhteensä, 16 prosenttia Euroopan väestöstä elää tällaisissa oloissa. Tänään ja huomenna voimme vaihtaa mielipiteitä, kertoa kokemuksistamme, tehdä esityksiä, eh, joita myös poliittiset päättäjät ovat saattaneet tehdä. Eh, kaikkein tärkeintä kuitenkin on, että tämän kokouksen aikana täällä on 150 ihmistä, jotka tietävät, mitä on olla eläköyhyydessä. köyhyydessä – nämä 150 henkeä tulevat 24 Euroopan maasta, kaikista niistä valtuuskunnista, joita meillä oli ilo jo tänä aamuna tervehtiä. Järjestäjinhän ovat paitsi alueelliset ja paikalliset tasot, EAP en yhdessä, mutta teidän kantanne on oleellinen, jotta voisimme tehdä aloitteita, joiden avulla meidän on eh, mahdollista parantaa eh, elinolosuhteitamme, teidän elinolosuhteitanne. Henkilökohtaiset kokemukset ovat aina eh, äärimmäisen arvokkaita. Tämä on käynyt selkeästi ilmi jo Madridin kokouksesta, joka pidettiin viime vuonna. Olemme vakuuttuneita siitä, että että Eh, vain vertaileva eh, työtapa eh, mahdollistaa sen, että saamme mahdollisimman paljon hyötyä myös poliittisella tasolla mm, köyhyyden vastaista taistelusta. Ja tällä tavoin pystymme myös arvioimaan, ovatko toimenpiteet oikean suuntaisia ja hyödyllisiä. Toivoisimme, kuitenkin pääsevämme pitemmälle näiden tavoitteiden osalta ja haluaisimme korostaa kolmea työlinjausta. Ensinnä olemme ajatelleet e, edellisen kokouksen e, teemoja ja niitä vaikutuksia, mahdollisia tuloksia, mitä köyhyydessä eläville ihmisille edellisestä kokouksesta on ollut. Mutta ajattelemme myös e, poliittisia päätöksiä tekeviä ihmisiä, niitä, jotka päättävät joka päivä meidän asioistamme. Täällä on myös eh, eri organisaatioiden edustajia ja Euroopan parlamentin edustajia, jotka voivat osallistua analysointityöhön eh, edellisen kokouksen keskustelujen perusteella. Eh, voisimme esittää myös tulevan kymmenen vuoden työsuunnitelman, Kyse on sitä, että laatisimme suunnitelman, joka yhdistäisi meidät kaikki ja joka myös saattaisi vastuuseen sosiaaliset järjestöt, mitä tulee konkreettisiin tuloksiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat niitä henkilöitä, joiden tilanne on kaikkein vaikein. Tässä mielessä Espanja haluaisi korostaa, että se on sitoutunut edistämään e, sosiaalista integraatiota ja sitä, että julistukset, joita täällä teemme, myös sovelletaan e, käytäntöön e, tänä vieläkin vuonna 2010. Tämä asiakirja laaditaan yhdessä Belgian kanssa, koska Belgia ja Espanja ovat yhdessä puheenjohtajamaina Euroopan unionissa seuraavaksi. Olemme sitä mieltä, että taistelun köyhyyttä vastaan täytyy olla taistelu, josta ei luovuta. Siinä meillä on Euroopan unioni mukana. Kyse on myös tietystä prioriteeteista, joita Espanjan puheenjohtajamaana erityisesti halusi itselleen esittää. Niiden tuloksista tulemme samaan eh, tietoa myöhemmin. Espanja halusi toteuttaa ohjelman, jossa vahvistetaan sosiaalista suojaa. Haluamme että sosiaalisesta eh, tasa-arvosta tulee eh, unionin ydinpolitiikan ydinkohta. Meillähän on ollut vaikeita aikoja, mutta sosiaalista mallistamme emme halua luopua. Sen mallin avulla meidän on ollut mahdollista näyttää maailmalle kaikkein paras kuva itsestämme. Haluamme me, eh, kehittää koordinaatio, koordinaatiota, laajentaa hyvien käytänteiden leviämistä, ja tässä eh, taloudellisen kriisin eh, ajankohdassa meidän on myös vahvistettava eh, sosiaalista politiikkaa koko Euroopan osalta. Haluamme suojata kaikkein haavoittuvaisimpia ryhmiä ja huolehtimaan siitä, haluamme huolehtia siitä, että hyvinvointi ulottuu koskemaan kaikkia. Meidän ehdotuksemme tehtiin jo tammikuussa, kun vuosi 2010 virallisesti avattiin Äh, halusimme myös helpottaa tällä tavoin päätöksentekoa. Ja niinpä huhtikuussa järjestimme Kordovassa eurooppalaisen huippukokouksen äh, romaneja koskevan kokouksen, kun romanithan ovat kuitenkin kaikkein haavoittuvaisimpia äh, köyhyydessä eläviä henkilöitä. Kyseisessä kongressissa tehtiin huomattavia päätöksiä oli kun kesäkuussa jo saatoimme pitää seuraavan kokouksen romanien eh, tilanteesta työllisyysasioiden neuvosto, EPSCO, määritteli tällöin kolme eh, indikaattoria, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä, kun eh, puhutaan köyhyydestä. Syrjäytyminen, työttömyys ja aliravitsemus näiden eh, indikaattorien otto oli suorastaan historiallista. Se eh, sinetöitiin 27. päivä kesäkuuta tänä vuonna. Eh, lukutavoitteena Euroopan unionissa on vähentää, vähintään 25 prosentilla köyhyyden uhkamien henkilöiden määrää. Tähän lukuun pitäisi päästä vuoteen 2020 mennessä köyhyyden vastaisen taistelun täytyy olla tärkeimpiä prioriteettejamme myös työllisyys- ja sosiaali, sosiaaliasiain ministeriöissä. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota naisten asemaan, eh, koska naisihan uhkaa köyhyys vielä enemmän kuin miehiä. Eh, naisten palkat ovat huonompia, naiset huolehtivat eh, myös sellaista tehtävistä, joista ei palkkaa saa lainkaan, esimerkiksi lastenhoidosta, tai he toimivat omaishoitajina. Espanja korosti myös sitä, että että aktiivinen taistelu köyhyyttä vastaan on otettava osaksi työllisyyskysymyksiä, samoin kuin asuntoasiat. Nämä linjaukset kristallisoituvat konferenssissa, jossa oli mukana asunnottomia henkilöitä. Tämä kokous pidettiin aivan kesäkuun alussa Brysselissä me puheenjohtajamaana olemme halunneet korostaa ennaltaehkäisevää taistelua. Köyhyyden, köyhien määrä ei saa enää kasvaa. Haluamme myös poistaa sen noidan kehän, jonka mukaisesti köyhyys periytyy sukupolvelta toiselle. Emme halua unohtaa myöskään vammaisia, joita taloudellinen kriisi erityisesti koskettaa. Ja nyt aivan lopuksi pohdiskelua, joka varmaan koskee meitä aivan kaikkia. Tämänhetkinen tilanne, mm, taloudellinen kriisi siis, ja ne toimenpiteet, joita meidän on ehdottomasti tehtävä päästäksemme siitä, ei saa kääntyä siihen, että hyvinvointivaltio murenee. Me emme voi hyväksyä taantumista mitä tulee niihin tavoitteisiin, joita olemme jo pystyneet saavuttamaan viimeisen kymmenen vuoden kuuluessa. Me luotamme siihen, että ihmiset haluavat olla toimijoita, eivätkä ainoastaan sosiaalisen avun vastaanottajia. Ja tällä tavoin voisimme työskennellä kaikki yhteistyössä Simon Bauman, saksalainen sosiaali, sosiologi, sanoi, että yhteiskunnan lujuus on aivan kuin sillan lujuus. Se voidaan määritellä kaikkein heikoimman kohdan perusteella. Olen aivan yhtä mieltä sosiologi Baumanin kanssa. Meidän on ehdottomasti vahvistettava oma lujuuttamme, omaa kestävyyttämme, kestokykyämme yhteiskuntana juuri sen heikoimman osan kautta. Niin, sanoin siis, että meidän on voitava luottaa eh, tärkeimpiin valtteihimme, tärkeimpiin tekijöihimme. Tarkoitan lujuutta, vahvuutta, joka halutaan antaa kaikkein heikoimmille. Ulof Palmehan sanoi, että politiikka merkitsee sitä, että halutaan jotain. Ja progressiivinen eh, politiikka merkitsee sitä, että halutaan muutosta. Muutos merkitsee sitä, että luovuuden ilmapiiri pääsee valloilleen. Löydetään ratkaisuja, jotka innostavat haaveita, jotka innostavat eh, konkreettisia hankkeita omasta puolestani edistyksellinen politiikka on sitä, että tulevaisuus on aina lupaus, se on lupaus toivosta. Ei tulevaisuutta voida pitää epävarmuustekijänä ja pelon lietsojana, vaan meidän on nähtävä tulevaisuus mahdollisuuksien kantajana. Ja tämän vuoksi meidän tavoitteemme tänä päivänä koko Euroopan unionissa – kaikissa jäsenmaissa, kaikissa hallituksissa, myös eri sosiaalisissa järjestelmissä täytyy olla se, että meidän on tehtävä yhteiskunta toimintakykyisemmäksi, dynaamisemmaksi. Meidän on luotava hyvinvointi kaikille – haluamme vapauttaa ihmiset eh, tulevaisuuden pelosta. Haluamme vapauttaa miehet ja naiset pelosta, joka jähmettää heidät, eh, kun he ajattelevat, että he saattavat sairastua ja sitten menettävät työpaikkansa, eikä heillä ole enää varoja. Eh, vanhenemisen pelko voi olla pelottava sekin. Vanha, vanhus, sairaus, työttömyys ovat tekijöitä, jotka on ehdottomasti otettava huomioon hyvinvointivaltiossa – meidän on voitava luottaa Euroopan politiikkaan, laskettaessa sen varaan, että se toimii. Meidän täytyy korostaa sitä, että sosiaalisia verkostoja vahvistetaan. Nehän ovat kaikkein eh, tärkeimpiä tavoitteitamme ne ovat yksi tärkeä osa meidän identiteettiämme eurooppalaisina kansalaisina. Haluaisinkin onnitella vielä kerran tätä kokousta, jolle toivon paljon menestystä näiden kahden työpäivän aikana. Varmasti voitte vaihtaa kokemuksia, ehdotuksia, konkreettisia ideoita, joiden avulla voimme edetä sekä valtioina että maina. Kiitoksia paljon ja oikein hyvää menestystä työllenne. Thank you very much, uh, Mrs. Martinez. Kiitoksia, Rova Martinez. Kiitos, että viittasitte myöskin siihen, mikä tärkeys on sillä seikalla, että me ylläpidämme hyvää ja voimme todellakin yrittää edesauttaa siihen, että myöskin köyhät voivat elää ihmisarvoista elämää. Me joudumme tekemään kovasti töitä sen eteen vielä Toki on hyvä saada myös kuulla se, että Espanjan puheenjohtaja maa, että se jatkaa puheenjohtajuuskauden tiimoilta tässä yhteistyötä myöskin tulevien puheenjohtajamaiden kanssa, jotta ne tavoitteisiin päästään. Kiitos siitä lupauksesta. Annan puheenvuoron rouva Samuelille, joka on varajohtajana työllisyys- ja tasa-arvo elimessä komissiossa. Rouva Samuel, olkaa hyvä. Good morning, everybody. Hyvää huomenta teille kaikille, rakkaat ystävät. On todellakin suuri ilo saada olla tänä aamupäivänä täällä teidän kanssanne ja päästä mukaan tähän yhdeksänteen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiseen kokoukseen. Herra Andor on pahoillaan, että hän ei päässyt paikalle. Minä täällä tuuraan häntä ja hän lähettää parhaat terveisensä teille kaikille. Tämä vuosittainen kokous, sillä on ollut valtavan paljon vaikutusta. Sillä on johdettu taistelua köyhyyttä vastaan ja sosiaalisen osallistamisen puolesta ja se on ollut hyvin korkealla tärkeysjärjestyksessä sekä EU-ssa että kansallisella tasolla. Nämä kokoukset ovat hyvin tärkeässä asemassa kun ajatellaan sitä, miltä tavalla strategiaa luodaan Euroopan unionissa, millä tavalla köyhyyden vastainen taustalla otetaan huomioon myös kaikissa muissa Euroopan unionin päätöksissä. Teidän aktiivinen oma osallistumisenne on äärettömän tärkeää. Se on näyttö siitä, että sosiaalinen osallistaminen, sosiaalinen inkluusio voi olla tehokasta vain ainoastaan, jos ihmiset, jotka ovat itse köyhiä, osallistuvat tuohon politi- politiikkaan ja sen tot- muotouttamiseen – siitä nämä vuosittaiskokoukset ovat yhtenä tärkeänä konkreettisena merkkinä ja ilmentymänä siitä työstä, mitä te olette tehneet tärkeän asian hyväksi. Edistystä on saatu aikaan. Olemme yhtä mieltä siitä, että kuitenkin vielä hyvin paljon on tekemättä, enemmän on tekemättä. Tämä Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastainen vuosi merkitsee sitä, että Euroopan unioni haluaa edistää sosiaalista inkluusiota ja se pitäisi olla ihan ykkösenä täällä poliittisella agendalla. Mikä tämä Euroopan vuoden merkitys on? Mitä me yritämme saada aikaan? Ensimmäinen tavoitteemme on edistää ymmärrystä sen suhteen, mitä köyhyys ja syrjäytyminen merkitsevät, mitä ne merkitsevät meidän monimuotoisessa Euroopan unionissamme – Euroopan köyhyyden vastainen vuosi kehitettiin, että ne ihmiset, jotka kokevat köyhyyttä, saisivat jonkinlaista etua osakseen. Ihmiset, jotka elävät köyhyydessä, ovat keskeisiä näyttelijöitä tuona kyseisenä vuonna. Te kaikki, jotka tänään täällä olette, olette mukana tässä näytelmässä. Tämä antaa voimaa, vahvistaa teidän aktiivista osallistumistanne jatkossakin vielä enemmän. Yritämme tukea sen asian tunnustamista, että myöskin köyhillä on omat oikeutensa. Köyhät ovat yksi täysi osa meidän yhteiskuntamme. Stereotypisoiminen ja leimaaminen ovat seikkoja, joista halutaan päästä eroon. Haluamme levittää sellaista viestiä, selkeää viestiä, että köyhyyden vastainen taistelu on sellainen asia, joka on meidän kaikkien harteilla, meidän vastuullamme. Meillä kaikilla on tärkeä osa siinä me voimme vahvistaa kumppanuuksia luomalla uusia, vahvistamalla vanhoja ja myöskin ylittää raja-aitoja ja olla tekemisissä ihmisten kanssa, joiden kanssa emme tavallisesti ole olleet. Tämä koskee kansalaisjärjestöjä, myöskin viranomaisia, liike-elämää, mediaa, paikallisia ja alueellisia päätöksentekijöitä, poliitikkoja ja sitä, että heidän täytyy ottaa tämä seikka huomioon omassa politiikassaan vuonna 2010 ja myös tulevaisuudessa. Euroopan unioni on yrittänyt edistää sosiaalista osallistamista, taistella köyhyyttä vastaan panemalla nämä seikat ykkösiksi omalle listalleen. Ja se näkyy myöskin siinä strategiassa, joka luotiin Eurooppa 2020 sosiaali- ja työllisyysasioiden toimijat EU:ssa ovat saaneet aikaan tällaista tavoitteen määrittelyä, joka perustuu kolmeen indikaattoriin. Suhteellinen köyhyys, materiaalinen köyhyys ja myöskin sitten asumisolosto. Niiden avulla yritetään pelastaa 20 miljoonaa ihmistä köyhyysriskirajan turvallisemmalle puolelle. Niin kuin jo muut puhujat tässä edellä ovat sanoneet, valtion päämiehet, hallitusten päämiehet ovat tarttuneet tähän tavoitteeseen ja luoneet siitä tämän Eurooppa-strategiaan 2020. Se oli historiallinen päivä, se oli läpimurto, se oli tärkeä juttu. Köyhyydellä on hyvin moniulotteinen luonne, samoin kuin sosiaalisilla asioilla, osallistumisella ja syrjäytymisellä. Tässä on monenlaista toimintaa eri maissa, mutta tärkeintä on se, että köyhyyden vastainen taistelu saa tukea osakseen kansallisesti ja myöskin kansalliset tavoitteet ovat samansuuntaisia. Eurooppa 2020, siinä tämä sosiaalinen inkluusio on yksi keskeisimmistä tavoitteista – halutaan saada konkreettisia tuloksia aikaan ja aikaan myöskin oikeudenmukaisempi Eurooppa. Komissio on ehdottanut tämän ohjelman puitteissa, että luodaan tällainen foorumi, köyhyyden vastainen foorumi ja syrjäytymisen vastainen foorumi. Ja me haluamme, että tästä tulee tällainen konkreettinen ilmentymämuoto tälle asialle. Ja tällä tavalla haluamme yhteiskunnan haavoittuvimpia suojella. Haluamme tehdä konkreettisia ehdotuksia tämän foorumin luomista varten. Haluamme kertoa, millä tavalla sosiaalinen suojelu, sosiaalinen osallistaminen tapahtuu. Tavoitteena on se, että voisimme yhdistää sen, mikä jo toimii hyvin innovatiivisesti uusiin lähestymistapoihin. Köyhyydenvastainen areena, foorumi tukee Eurooppa 2020 toteuttamista vahvistamalla kohesiota sosiaalisessa ja taloudellisessa merkityksessä ja myös muissa merkityksissä. Kysymys on ihmisten perusoikeuksista, myös niiden, jotka köyhyyttä kokevat. Ja tämä foorumi auttaa myöskin eri politiikan lohkojen yhdistämistä kouluttamalla – ja myöskin siis monilla eri keinoilla, joista yksi on tämä digitaalinen agenda. Eurooppa 2020 strategia on riippuvainen siitä, millä tavalla Eurooppa lähtee kansallisesti ja paikallisesti mukaan tähän toimintaan. Kaikki riippuu siitä, millä tavalla tämä koordinoitu vuoropuhelu edistyy. Että ihmiset, jotka kokevat köyhyyttä ja syrjäytymistä, saavat jotakin muuta köyhyyden tilalle. Aiomme ehdottaa erilaisia toimenpiteitä. Katsomme, miten ihmiset ovat pelastuneet köyhyydeltä. Yritämme antaa voimaa omille toimillemme, jotta voisimme antaa myöskin toivoa kaikille niille, jotka ovat siellä vaaramyöhykkeellä ja vaarassa. Tämä Euroopan vuosi on auttanut luomaan poliittista voimaa ja se on luonut positiivista dynamiikkaa ja me olemme kuitenkin vasta nyt tämän vuoden puolivälissä, joten paljon vielä voidaan saada hyvää aikaan jo saavutetun lisäksi. Kiitos. Thank you very much, uh, Mrs. Kiitoksia rouva Samvil, komission edustaja. Kiitos, että kerrotte näistä päätöksistä, joita Euroopan unionissa, neuvostossa, siis neuvostossa Eurooppa eurooppa neuvoston huippukokous tehtiin viime viikolla 17. päivä. Kiitos myös siitä, että mainitsitte sen, että tavoitteena on se, että ainakin saataisiin 20 miljoonaa köyhyysvyöhykkeen turvallisemmalle puolelle. 20 ei ole pelkästään maksimitavoite, vaan se on minimi eli vähimmäistavoite. Kaikkien muiden takia meidän täytyy auttaa myös köyhiä. Kiitos, että toitte tämän esille niin selkeästi ja kiitos, että myös tämä foorumi on tekeillä. Se on hyvä uutinen. Se ottaa huomioon kaikki ne ponnistelut, joita me olemme tähän asti saaneet aikaan asiamme hyväksi. Kiitos siitä. Seuraava puhuja on, haluan mainita sen, että herra Fernandes Lopes, joka on sosiaalisuojelukomitean puheenjohtaja. Se on hyvin tärkeä komitea. Sen edustajat, sitä, siinä ovat edustajina eri valtioiden ja hallitusten edustajat, mutta kuitenkin nimi on ollut hyvin pienen sekannuksen vallassa, joten Fernandes on ollut meidän edustajanamme kahdeksannessa kokouksessa. Fernandes Lopes puhuu meille, kertoo huomenna myöskin tuolla täysistunnossa sitten. Annan kuitenkin puheenvuoron Fernandesille, joka edustaa viime vuoden kokouksen valtuuskuntia yhteisesti. Excelentíssimo signor presidente, excelentíssimo signor Commissario Europeo. Hyvä puheenjohtaja, herra komission jäsen, rouva ministeri, rakkaat ystävät, jotka tulette 28 Euroopan maasta. Hyvät valtu- valtuutetut, hyvää päivää kaikille teille. On tärkeää, että köyhyydessä elävät saisivat äänensä kuuluville ja osallistuisivat sosiaalisen integraation prosessiin näissä eurooppalaisen tason kokouksissa, joita joka vuosi pidämme, niin sanotut köyhät voivat olla mukana. Mutta eh, ihmiset, jotka Euroopan kansallisilla ja alueellisilla tasoilla elävät ovat sellaisten rikkauksien omistajia, joita ei voi missään maailman yliopistossa opiskella, joita ei voida ostaa eikä myydä. Me emme ole kaikkein köyhimpiä vaikkei taloudellisia resursseja ehkä olekaan, mutta ne, jotka osallistuvat, he ovat rikkaita kokemuksistaan, tiedoistaan, vaikkei taskussa raha olisikaan. Vaikea elää tietysti maailmassa, jossa kukaan ei arvosta köyhiä, kun monet rikkaat sen sijaan ovat henkisesti köyhiä. Katsotaan vain, kenellä on kallein auto ja hienot vaatteet. Siitä päätellään, kuka on rikas. Ne, jotka elävät autonsa ja vaatteidensa lumoissa, eivät tähtää mihinkään muuhun, jäävät paitsi jotakin aivan oleellista. Heiltä jää inhimillinen kokemus pois. He eivät huolehdi elämän tärkeimmistä aspekteista. E, on kauhea elää ihmisten kanssa, joille ylellisyys on kaikkein tärkeintä. On olemassa ihmisiä e, aivan heidän lähellään, jotka eivät pysty maksamaan lämmitystä, sähköä, lääkkeitä, eivät mitään e, sellaista, mitä tarvitaan välttämättä jokapäiväisessä elämässä Valitettavasti joidenkin täällä olevien täytyy valita sen välillä, ostavatko he lääkkeitä vai ruokaa, koska rahaa ei ole riittävästi kumpaankin. On henkilöitä, jotka ovat sitä mieltä, että heitä tulee olemaan aina rahaa, mutta taloudellinen kriisi on osoittanut meille, että me olemme kaikki haavoittuvaisia tässä suhteessa. Tällä hetkellä on olemassa ihmisiä, joilla ei ole edes 50 senttiä ostaakseen itselleen palan leipää. Tällaisessa kokouksessa meitä ei kuitenkaan ahdista mikään, meillä ei ole mitään pakotteita. Voimme kertoa aivan kaikista kokemuksistamme. Meillä täytyy olla mahdollisuus kertoa siitä, mistä joudumme pidättymään. Tiedämme kaikki, mitä köyhyys on täällä on mahdollisesti ainoa ympäristö, missä meidän kokemustamme ja meidän läsnäoloamme todella arvostetaan, jossa meitä kuullaan todellisella tavalla. Yhteiskunnassa vallitsevista virtauksista riippumatta ja poliittisista linjauksista me riippumatta, meidän täytyy kaikkien tähdätä ihmisarvoiseen elämään. ja ihmisarvoinen elämä ei ole sitä, että on vain elossa, vaan se tarkoittaa sitä, että on oikeus tiettyihin vähimmäistarpeisiin. Me tarvitsemme kulttuuripalveluita, me tarvitsemme elokuvia, teatteria, me tarvitsemme myös lomia. Mutta näihin me emme pääse, jolle me luovu jostakin muusta. Mutta tällainen tilanne ei pitäisi vallita. Ei meidän pidä valita elämän oleellisten asioiden välillä. Oleellisiin asioihin kuuluvat myös oikeuslomaan ja oikeuskulttuuripalveluihin. Nämä oikeudet meille täytyisi taata meidän tilanteestamme huomioon riippumatta olemmepa sitten sairaita tai työttömiä tai mitä tahansa, meillä on näihin oikeus. Meillä on ihanteellisessa yhteiskunnassa Eh, mahdollisuus työskennellä normaalisti, mutta myös eh, ihmisarvoisesti, ei pätkätöinä siis. Meillä täytyy olla innostava työ eh, ja meidän täytyy voida toteuttaa omia kykyjämme työssämme. Jos työtä ei ole, valtion tulisi taata meille kuitenkin mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään myös. Esimerkiksi jos sairastumme tai jäämme työttömiksi tai joudumme huolehtimaan jostakin muusta ihmistä, meidän täytyy pystyä säilyttämään olosuhteista riippumatta tietyt perusasiat ja oikeudet elämässämme vastaukset, jotka meidän on löydettävä, täytyy soveltaa jokaisen ihmisen erilaiseen tilanteeseen. Ei ole mitään johdonmukaista siinä, että laadimme ratkaisupaketin, joka ei ratkaisisi yksilöllisesti ihmisten ongelmia. Työllisyyshän ei aina ole välttämättä ihan ratkaisu. Joskus täytyisi löytää muita mahdollisuuksia. Meidän täytyisi edetä tiettyjä etappeja pitkin ennen kuin sitten päästään työllisyyskysymystä ratkaisemaan. Meidän täytyy eh, toimia tässä yhteisesti ja toteuttaa ihmisoikeuksiamme päivässä taistelussamme. Yksi työkalu, eh, jotta onnistuisimme, olisi esimerkiksi tämä meidän kokouksemme se, että voimme vaihtaa kokemuksia, voimme eh, puhua keskenämme ongelmista, mahdollistaa paremman yhteisymmärryksen. Tajuamme, ettei ole ongelmassa vain yhtä ainoa ongelmaa, sitä, joka ehkä koskee meitä, vaan on paljon ongelmia. Poliittiset päättäjät eivät kuitenkaan eh, tunne ongelmien todellisia ulottuvuuksia. Meidän on määriteltävä ongelmat, meidän on puhuttava omista eh, kysymyksistämme myös ensimmäisessä persoonassa. Meidän täytyy olla niin rohkeita, että pystymme puhumaan itsestämme. Lopuksi haluaisin vielä kiittää poliitikkoja ja päättäjiä, jotka ovat halunneet tulla mukaan tähän kokoukseen, jotka haluavat kuulla meidän ongelmistamme. Teidän läsnäolonne on meille äärimmäisen tärkeää. Me emme todellakaan voi jättää taisteluamme kesken. Haluan myös kiittää EAPN siitä, että olen päässyt omine kokemuksini tähän kokoukseen. Ja lopuksi kiittäisin kaikkia osallistujia erityisesti niitä, jotka ovat eh, olleet jo aikaisemmissa kokouksissa mukana. Eh, en olisi enää sama ihminen, jos en olisi voinut osallistua niihin kokouksiin, mihin olen teidän kanssanne voinut olla. Ja jos en olisi kuullut kaikkea sitä, mitä kerrotte. Ja jos en olisi voinut sanoa eh, vapaasti omaa kantaani. Kiitoksia siitä, että minut kutsuttiin tänne ja sain tilaisuuden puhua omasta henkilökohtaisesta tiestäni. Thank you very much, uh, Kiitoksia, rouva Fernandes, että korostitte sitä, miten tärkeää on tuo henkinen rikkaus, jota köyhillä meillä on. Haluan korostaa myöskin sitä ja kiittää siitä, että, että uudet valtuuskunnat ovat tulleet mukaan tänne. Tämä on tärkeä askel ja myöskin suuri voimaponnistus ylipäänsä päästä tänne ja päästä puhumaan oman maan köyhien puolesta. Kiitos näistä hyvistä sanoista. Rouva Fernandes. Siirrymme seuraavaan osaan. Nyt olemme tässä hieman jälkijättöisesti liikkeellä aikataulu mielessä. Seuraava puhuja on Antonia Carparelli, Euroopan komission edustaja. Hän on yksikön päällikkö hän puhuu täällä omalta paikaltaan siellä. Hän korostaa meille sitä, niitä vastauksia, joita komissio antaa. Rouva Karparelli on inkluusion sosiaalipolitiikan yksikön päällikkö. Hän on täällä kanssamme tänään ja kertoo meille siitä, mitä, mitä ja miten komissio ajattelee kaikista niistä ehdotuksista, joita me viime vuonna teimme. Hyvin lämpimästi tervetuloa. Annan puheenvuoron seuraavaksi teille. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että olette auttaneet meitä tämän kokouksen kanssa. Olette antaneet minulle äärettömän vaikean tehtävän koska nyt minulla onkin epäkiitollinen tehtävä kertoa siitä, mitä nyt on sitten meidän puoleltamme sanottavana. Ja nyt kun en ole ollut tässä useita vuosia mukana, niin tämä on uutta. Nyt kun puhumme tästä arvioinnista, mitä nyt yhdeksän vuoden aikana on tapahtunut, niin tämähän on perinne että lasi voi olla puoliksi täynnä tai puoliksi tyhjä. Positiivisella puolella haluaisin korostaa sitä, että on olemassa tietty dynamiikka, joka liittyy prosessiin, joka on voimistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mutta kun ajatellaan konkreettisia tuloksia, niin voidaan sanoa, että, että mit, millaiset, miten köyhien olosuhteet ovat parantuneet, joten tyytyväisyyteen on vähän varaa tai sijaa. 2008 Ranska puheenjohtajamaana oli myös hyvin aktiivinen ja sitoutunut tähän sosiaaliseen asiaan. Ja tällä tavalla haluttiin lähteä upgradeaamaan tällaista vuosittaista tapahtumaa. Haluttiin saada pyöreän pöydän tilaisuus köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan ja se haluttiin tehdä ministeritason kokouksena sillä tavalla, että siellä on olemassa myöskin, sillä on olemassa kytkentä myöskin tähän EAPNn vuosikokoukseen. Jo, joten muistan vielä tästä tilaisuudesta sen, että Martin Hirsch, joka oli aktiivisen solidaarisuuden asiamies, korkea edustaja, oli mukana kokouksessa. Ihmiset että sinä puhut ja puhut ja puhut, mutta, mutta köyhät eivät voi enää odottaa. Me emme voi odottaa ja odottaa odottamasta päästämme. On hyvin koskettava ja myöskin hyvin kourintuntava hetki, koska syntyy vaikutelma, että on olemassa sanojen ja tekojen välinen kuilu. Ehkä me olemme onnistuneet tätä kuilua hieman kaventamaan. Ja sen kaventaminenhan onkin tärkeä tehtävä ja tärkeä saavutus. Palasin vuoden 2000 Eurooppa-neuvoston päätösasiakirjaan. Siinä sanotaan, se on Lissabonin asiakirja, siinä sanotaan, että täytyy saada köyhyyttä karsittua luomalla määrällisiä tavoitteita vuoden loppuun mennessä. Ja tämä oli siis kymmenen vuotta sitten. Kymmenen vuotta on kestänyt, että päästään tähän pisteeseen. Tämä kertoo siitä kuilusta, joka on olemassa sanojen ja tekojen välillä. Kun ajatellaan köyhien hätää ja sitten politiikan hitautta, niin onhan se paradoksi ensimmäinen seurantakokous oli sellainen, että haluttiin antaa ääni köyhille, niille, jotka eivät enää voi odottaa. Yritimme. Saimme aikaan Euroopan köyhyyden vastaisen vuoden 2010. Se liittyy myöskin EAPn omaan aktiivisuuteen. Ja sillä on todellakin vaikutusta olemassa poliittista agendaa voidaan tällaisen huomion kautta muuttaa. Toinen saavutus on se, että, että on päästy vahvistamaan Euroopan laajuisen verkoston vaikutusta. EAPN on saanut olemassaolon oikeutuksen ja näkyvyyttä. Teidän vahvuutenne, voimakuutenne on sitä suurempaa, mitä syvempää ruohonjuuritasolta ääni tulee kuuluviin. Olemme nähneet myöskin, mitä vaikutusta tällä agendalla on niihin asioihin, joita kymmenen, kymmenen vuoden aikana on toteutettu. Meillä on monia eri teemoja. On puhuttu minimipalkasta, ja aktiivisesta inkluusiosta, integraatiosta ja sen strategiasta. Sen avulla on saatu näkyviin myös muita ulottuvuuksia, pääsyä palveluihin, taloudellinen mukaan integraatio ja kodittomuuden karsiminen. Tässä on tehty hyvin paljon työtä niiden impulssien pohjalta, jota EAPN on antanut meille ja mitkä olemme itsekin yhteiskunnassa osittain havainneet. On paljon kiinnitetty huomiota näihin epäkohtiin. Totta kai on seikkoja, joiden parissa teemme vieläkin töitä. Osallistuminen ja osallistaminen ovat sellaisia, että niissä on vielä tekemätöntä työtä. Ja ne alueet, joissa suurta edistystä tarvitaan, on sosiaalioikeudet, sosiaaliset oikeudet köyhyyttä vastaan. Mutta se ei ole vielä täysin toteutunut ja näkyvissä politiikassa, mutta se on Lissabonin sopimus, josta puhuin, missä on se uusi koukku, jonka avulla tätä asiaa voidaan edistää, jotta saadaan lisää työkaluja köyhyyden vastaisen taistelun. Haluaisin lopettaa puheenvuoroni tähän ja sanon, että meillä on vielä vuorellinen töitä edessämme. Ja työ on vaikeaa ja haastavaa, mutta siitä huolimatta me voimme perustaa oman työmme sen valtavan investoinnin varaan, minkä te olette omalla työllänne saaneet aikaan. Thank you, Mrs. Carparelli. Never... Kiitoksia, Arva Carparelli. Tehtävä on vaikea antaa vastauksia näihin ehdotuksiin, joita olemme tehneet. Annan puheenvuoron Danielle Dirksille. Hän valottaa meille hieman tutkimustuloksia, joita on Euroopan kokouksien pohjalta saatu kasaan. Hän on yliopiston edustaja Antwerpenistä, Belgiasta. Good uh, morning uh, everybody. Hyvää huomenta kaikille. On suuri kunnia saada olla täällä kertomassa teille niistä vaikutusten arvioinnista, joita olemme yliopistossa tutkimuksen avulla saaneet aikaan tässä köyhyystaistelussa. Belgian valtion edustaja, joka halusi ryhtyä toimenpiteisiin köyhyyttä vastaan järjestämällä tällaisia ERPN kokouksia, ja tällaista, siis tarkoitan näitä kokouksia, köyhyydenvastaisia kokouksia ja myöskin EAPn toimintaa. Tällä tavalla on myöskin, tämä oli lähtökohtana sille, miksi tutkimusta lähdettiin tekemään. Haluttiin tutkia sitä, millä tavalla vaikutukset, tällaisten kokousten niin kuin tämä, vaikutukset näkyvät. Ja sen näkyväksi tekeminen, havaitseminen ei ole helppoa. Tutkimus siis todellakin käynnistettiin ja me tarvitsimme myöskin tietoa eri lähteistä, eri osallistujilta, jotka ovat olleet mukana näissä kokouksissa yhdeksän vuoden ajan. Se oli todellakin vaikea löytää näitä henkilöitä, koska yhdeksän vuotta on pitkä aika ja sinä aikana ihmisiä häviää tietyistä piireistä. Osan onnistuimme löytämään ja monet monia löysimme ja monet halusivat tulla mukaan ja osallistua. Haluan kiittää siis kaikkia niitä ja teitä, jotka olitte mukana tässä tutkimuksessa arvokkainen tietoinemme. Nämä ovat alustavia tuloksia, joita teille haluan tänään julistaa. Loppuraportti, jossa analyysi ja kaikki tulokset ovat näkyvissä, se valmistuu sitten lokakuun alkupuolella tänä vuonna. Vaikutusten arviointitutkimus on sellainen, jossa haluamme katsoa hieman sitä, mikä tehtävä meillä on, kun me yritämme havainnoida asiaa, joten olemme muotoilleet tutkimuskysymykset seuraavalla tavalla. Voitte lukea ne tuolta kuvaruudulta. Ne ovat dynaamisia kysymyksiä, niin kuin huomaatte. Ensimmäinen kysymys kuuluu, mitä vaikutusta niillä ihmisillä on, jotka ovat köyhyyttä kokoneet, mitä, millaista vaikutusta he saavat aikaan näiden kokousten avulla, mikä vaikutus on muilla toimijoilla, esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan toimijoilla ja instituutioilla, toimielimillä. Jotkut puhujat täällä ovat korostaneet sitä, miten tärkeitä ovat mitä tärkeää on kollektiivinen taistelu köyhyyttä vastaan, miten eri toimijat yhdessä voivat saada tuloksia aikaan. Kansalaisyhteiskunta on hyvin tärkeä toimija taistelussa köyhyyttä vastaan. Kolmas kysymys kuuluu, millaista vaikutusta on köyhyyden vastaisella politiikalla EU-tasolla, mutta myöskin kansallisella tasolla? Olemme olleet äärettömän kiinnostuneita siitä, millaisia tuloksia on sitten näillä kokouksilla ollut sitten siellä tasolla ja niillä tasoilla. Ja sitten neljäs kysymys kuuluu, millä tavalla me voimme arvioida sitä, millä tavalla osallistuminen on näissä kanavoitu ja toteutunut. Tässä on siis paljon kysymyksiä ja paljon vastauksia, joten olemme luoneet erityyppistä menetelmää, metodiikkaa, kolmea eri menetelmää, millä tavalla voidaan löytää vastauksia näihin kysymyksiin, jotta myöskin saadaan päästä käsiksi niihin toimijoihin, joilla todellakin on jotakin sanottavaa ja annettavaa meidän tutkimuksellemme omien vastaustensa kautta. Ensimmäinen askel oli sellainen, että miten voidaan kehittää kysymyslomake kyselylomake ja levittää sitä internetin välityksellä. Me keräsimme sähköpostia nykyisten ja entisten osallistujien sähköpostiosoitteita ja pyysimme 300 henkeä mukaan antamaan vastauksia ja 79 on vastannut tähän kyselylomakkeeseen 300. Millaisia vastauksia, minkälaisia vastaajia meillä oli. Täällä on poliittisia toimijoita eri hallituksista, kansalaisjärjestöjen edustajia, ihmisiä, jotka ovat itse köyhiä ja myöskin akateemisia tutkijoita ja akateemisia henkilöitä oli vastausten antajien joukossa. On hyvin turhauttavaa täyttää lomakkeita, koska meillä oli hyvin suljettuja kysymyksiä joihin voi vastata kyllä tai ei, joihin ei voinut antaa nyanssöityjä vastauksia. Ja sen vuoksi me, me järjestimme myöskin haastatteluita, joissa ihmiset voivat sitten tarkemmin kuvailla näitä omia vastauksiaan. Meillä oli 12 haastattelua EAPNn piiristä, kansalaisjärjestöistä ja myöskin poliittisten toimijoiden piiristä. Kolmas vaihe oli sitten tämä tapaustutkimusvaihe, case study vaihe, ja se olikin mielenkiintoinen, sillä tutkijat, jotka ovat mukana tässä, kuten minä ja kollegani Nikolas van Herk, me olimme viidessä eri maassa käymässä puhumassa eri henkilöiden kanssa, jotta saisimme lisätietoa tästä teemastamme. saimme entistä enemmän sijaa niille henkilöille, jotka todella köyhyydestä kärsivät. Saimme pääsimme kontaktiin heidän kanssaan ja kuulemaan heidän näkemyksiään. Ja tässä nyt sitten näitä tuloksia. Ensinnäkin voisimme sanoa jotakin aivan mitä vaikutusta näillä kokouksilla on ollut yleisellä tasolla, ja sen jälkeen menemme yksityiskohtiin. Oliko näillä kokouksilla ymmärrystä lisäävä vaikutus niiden henkilöiden kesken, jotka köyhyyttä kokevat. 79 prosenttia kaikista niistä, jotka vastasivat internettikyselyyn, sanovat, että he ymmärtävät itse paremmin tilannetta eri puolilla, eri köyhyyden muotoja. Se on yksi tärkeä havainto tässä köyhyyden vastaisessa taistelussa. Toinen teema oli se, että opitteko yhtään enempää siitä, millä tavalla köyhyyttä vastaan voidaan taistella – Tehän tiedätte, mitä köyhyys on, mutta tiedättekö, miten voitte sitä torjua? 80 prosenttia politiikan tekijöistä sanoi, että ovat oppineet paljon siitä, millä tavalla köyhyyttä vastaan voidaan taistella. Eivät pelkästään oppineet, vaan myöskin todistaneet sen, että ovat alkaneet itse toimia eri tavalla omassa poliittisessa päätöksenteossaan näiden EAPN kokousten jälkeen. Ja kun ajatellaan sitä, siis me kysymme ihmisiltä myös, mitä te opitte näiltä, siis ei poliitti, poliittiset päätöksentekijöiltä, vaan köyhyydestä kärsiviltä, niin suurin osa ei oppinut selviytymiskikkoja. Vain 50 prosenttia vastasi, että ovat toimineet itse eri tavalla kokousten jälkeen. Ja seuraava vaikutus oli niiden huomioon niissä henkilöissä, jotka itse kärsivät köyhyydestä. Liettuan vastaus oli äärettömän silmiinpistävä. Liettua oli mukana yhdessä tällaisessa tapaustutkimuksessa ja se oli yksi näistä porukoista, jolta kysyttiin, oliko tällä vaikutusta kokouksella henkilökohtaisen kehityksesi, oliko sillä vaikutusta sillä tavalla, että se olisi luonut lisää solidaarisuutta köyhien välille. Henkilökohtaisen kehityskysymykseen Puolan valtuuskunta vastasi, että 87 prosenttia kaikista ihmisistä, jotka kärsivät köyhyydestä, todistivat sen, että tällä on ollut vaikutusta näillä kokouksilla heidän henkilökohtaisen kehityksensä. Henkilökohtainen kehitys on totta kai hyvin mielenkiintoinen käsitys, miten se voidaan ymmärtää, siis käsite. Ensinnäkin tämä valtavirt, valtaistaminen, voimaistaminen on yksi tärkeä juttu. Ihmiset olivat näiden kokousten jälkeen tunsivat voimaantumisen tunteen eivät pelkästään omien olosuhteidensa puolesta, vaan myöskin muiden köyhien olosuhteiden puolesta, jotka elävät köyhyydessä. Ja toinen näkökulma, joka liittyy tähän henkilökohtaiseen kehitykseen, on siis se henkinen ja siis emotionaalinen tuki, jota täällä saa tukea ja ko- siis kokea näiden kokousten osallistumisen kautta voi kokea sen, että ei ole enää niin eristyksissä yhteiskunnasta, vaan että on isomman porukan jäsen. Seuraava seikka oli se, että ihmiset kokivat, että heitä kunnioitetaan ja että heitä kuunneltiin näiden kokousten kautta. Ja toinen kysymys oli se, mitä tuosta solidaarisuudesta, onko se lisääntynyt köyhien kesken? Yli puolet porukasta, jotka kärsii köyhyydestä, sanoi, että että solidarisuus on lisääntynyt. Tämä on meille oppimiskokemus. Ihmiset eri maissa ovat hyvin erilaisia köyhyydessään. Myös muissa maissa ihmisillä on samantyyppisiä ongelmia. Meidän maamme ei olekaan ainut, jossa köyhyyttä on leipäjonoineen. millä tavalla muut ovat pyrkineet korjaamaan ongelmia. Sellaisia asioita opittiin. Ja myöskin poli- luottamus ja usko politiikkaan ja poliittisiin päätöksentekijöihin vahvistui näiden kokousten myötä. Oli myös kiinnostavaa katsoa, millaista on sitten tämä, mitä lukuja saimme aikaan sitten kansalaisyhteiskunnan puolella – 40 prosenttia oli sitä mieltä, että näillä kokouksilla on paljon vaikutusta näihin kyseisiin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin, kansalaisjärjestöihmisiin. Tuolloin tuo ensimmäinen he olivat kaikkein vakuuttuneimpia. Myöskin kansalaisjärjestöjen edustajat sanovat, että olemme, puolet sanoi, että olemme innostuneet taistelusta köyhyyttä vastaan enemmän kuin ennen näitä kokouksia muita tutkimustuloksia on tässä. Tuo on punainen yksi ja vihreä, kaksi vihreää näkyvissä kuvaruudulla. On olemassa hyvin vähän vaikutusta kansalaiskeskusteluun. Kansalaiskeskustelua kuitenkin tarvitaan silloin, kun puhutaan poliittisesta agendasta ja julkisesta keskusteluagendasta – myönteisiä olivat ne tulokset, että uude, on luotu uusia organisaatioita. Se oli hyvä vaikutus. Ihmiset ovat omassa maassaan aloittaneet uusia järjestöjä köyhyyden vastaisen taisteluun niin sitä varten. Yhteistyö eri organisaatioiden välillä parani näiden kokousten myötä. Ja myöskin laadullinen tieto jota saatiin kasaan. oli tärkeää. Mitä vaikutusta näillä on ollut politiikkaan? 60 prosenttia politiikan päätöksentekijöistä uskoo, että tällaisilla kokouksilla on vaikutusta politiikkaan. 78 prosenttia köyhistä ihmisistä ei kuitenkaan usko siihen vaikutukseen ja sen olemassaoloon. Meidän täytyy siis yrittää katsoa, mitä, minkä, miten tämä eroavuus voidaan selittää. Ehkä on olemassa paljonkin vaikutusta köyhyyspolitiikkaan, mutta se ei kuitenkaan näy. Tai eri, sitten näillä eri ryhmillä on eri tarkkailunäkökulma. Eniten vaikutusta oli sillä tavalla, että saatiin aikaan tämmöistä poliittista aktivoitumista köyhyyden kesken. Poliittinen vaikutus, sen vai- merkitys korostui tässä nettitutkimuksessa. Ykkösenä on se, että poliitikot ovat löy- nähneet sen, mitä näiden lukujen taakse kätkeytyy, nimittäin se, että köyhyys liittyy tosi elämään. Mitä merkitsee elää köyhyydessä, millaista on kokea köyhyyttä ja miten ihmiset taistelevat joka päivä selvitäkseen. Ja hyvin tärkeä seikka on myöskin tämä agendan luominen. Köyhyys oli tässä keskustelun huomio siis keskipisteessä ja tällä tavalla sillä oli vaikutusta myöskin agendoihin ja köyhyyden poistamisen EUn tasolla on indikaatiota olemassa siitä tutkimustuloksista. Eli meillä on tämä EU e 2020-agenda, ja siinä on myöskin tällaiset inkluusio-ohjeet. EU-politiikassa köyhyys on näkyvästi mukana ja se on totta kai näiden kokousten vaikutusta. Ja en myöskin se, että nyt on tämä Euroopan köyhyyden vastainen vuosi, on näiden kokousten vaikutusta, ja se on nähtävissä. Ja myöskin kodit, sitten köy, kodittomuus on mukana tässä O OMC, Open Method of Coordination, eli avoimen koordinaation menettely. Ja myös energiapolitiikka liittyy tässä, muuten myöskin köyhyyteen. Se tuli esille tässä muutama vuosi sitten näissä kokouksissa. Seuraavan kuukauden aikana saamme lisätietoa hieman siitä, millaista vaikutusta näistä tapaustutkimuksen on ollut kansallisella tasolla. Tällä hetkellä voimme sanoa, että esimerkiksi Italiassa ihmiset, jotka kärsivät köyhyydestä, sitä on käytetty esimerkkinä silloin, kun on luotu kansallisia kokouksia ja kansallisia käytäntöjä köyhyyttä vastaan. Kansalliset kokoukset ovat se puolestaan sellaisia, että ne stimuloivat näitä EU-kokouksia omalta puoleltaan ja molemmista halutaan parhaat mahdolliset tulokset. Ja myös puhuttiin myöskin ro- romaneista eri maissa, energiaongelmasta ja in-work-köyhyydestä ja tämän tyyppisistä asioista. Viimeinen seikka, jota katsoimme täällä osallistumispuolella, on se, että kokousten vaikutukset ovat myönteisiä, kysymyksiä otetaan esille – ja 75 prosenttia oli tästä samaa mieltä. Voitte katsoa Belgian valtuuskunnan henkilöiden naamoja, jotka tässä kuvassa hymyilevät. Se todistaa tätä samaa. Ihmiset ovat äärettömän motivoituneita ja, ja työpaine on sopivan suuruinen. Kokoukset valmistellaan hyvin. Ei ei ole kieli eikä muita ongelmia. Toisilla oli tosin liian suuret odotukset suhteessa tällaisiin kokouksiin, ja totta kai halutaan, että lisää poliitikkoja saataisiin näihin kokouksiin mukaan keskustelemaan näistä köyhyysteemoista. Ja lopuksi haluan sanoa, näette tällaisen hieman synkän kuvan Näille EU-koko, näiden EU-kokouksien tulevaisuus minun silmissäni ja minun mielestäni on hyvin, hyvin hyvissä kantimissa ja niin kuin ikään kuin saanut siunauksen. Kiitoksia Daniel Dirks Duhan. Kysymys on siis kuultu. Ja vastaukset on saatu. Mitä nämä kokoukset meille antavat? voimme kysyä. On mielenkiintoista nähdä, millä tavalla nämä kokoukset koetaan hyvin eri tavalla, eli poliitikot kokevat eri tavalla kuin itse köyhät. Poliitikkojen vastaukset olivat hyvinkin positiivisia, joten tämä varmasti on vaikuttavampaa vielä heille. Ja se onkin äärettömän tärkeää, koska siksihän me olemme täällä, jotta saisimme huomiomme köyhyyteen. Täällä on ihmisiä kaikkialta Euroopasta yrittämässä parantaa politiikkaa, joten hyvin tärkeä juttu on se, että tämä tutkimus osoittaa nämä tulokset meille. Nyt aika rupeaa käymään vähin, mutta en kuitenkaan halua jättää antamatta puheenvuoroa teille, hyvä yleisö. Voitte antaa omia kommentteja nytten tästä tutkimuksesta, mutta myöskin Karparelin, Antonin Karparelin puheesta. Voisimme ottaa muutaman puheenvuoron tässä ennen kahvitaukoa. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Yksi käsi on siellä pystyssä. Siellä on kolme kättä, tässä vaiheessa neljä. Ja nyt pidetään se tässä. Ja siellä vielä yksi. Nyt annan puheenvuoron sinne. Haluan... Haluaisin tehdä, haluaisin tehdä ehdotuksen. Eurooppalaiset eh, tapaamiset, siis nämä meidän kokouksemme, eivät saisi olla asia, jota pidetään erillisenä. Niiden pitäisi olla esityslistalla mukana Euroopan unionissa ja Euroopan parlamentissa koko ajan – me tarvitsemme uuden strategian, uuden strategisen suunnitelman me tarvitsisimme, joka ulottuisi vuoteen 2020. Meidän täytyisi myös luoda tapaamispaikka koko köyhyyden vastaiselle taistelulle, joka olisi suoraan yhteydessä köyhiin itsensä. Kiitoksia, kiitoksia tästä puheenvuorosta. Jos käytätte puheenvuoron, olkaa hyvä ja täsmentäkää kieli, jota käytätte ja sanokaa myös oma nimenne. Siis esitelkää itsenne. Tässä siis puheenvuoron käytti Marie-Louise de Grot, Belgian valtuuskunnasta. Hän puhui äsken. Ja koska itsekin olen belgialainen, voin esitellä hänet. Mutta sitten seuraava puheenvuoro. Saksan valtuuskunta. Jens puhuu Saksaa. Schröter, Deutsche Delegation. Jens Schröter, Saksan valtuuskunta. Nyt kun sain kuulla nämä puheenvuorot, voin vetää sen päätelmän, että olemme samassa tilanteessa kuin viime vuonna. Me saamme kuulla täällä poliitikoilta siitä, millä tavalla he voivat, haluavat toteuttaa meidän ideoitamme, ehdotuksiamme, mutta kuitenkaan näin he eivät tee, koska nyt kriisi on johtanut sinne ja tämä lama, että monet rikkaat ovat työntäneet rahaa ahtereihinsa ja me köyhät sitten olemme tässä ikään kuin Aisan kannattajia. Minä toivoisin, että komission edustajat ja politiikan toimijat voisivat todellakin ihan oikeasti, konkreettisesti tehdä jotakin, eivätkä pelkästään palvoa tätä taloutta ja rahaa. Thank you. Kiitoksia, herra. Siellä. Osoitan sormellani teitä. Eh, Pedro Gonçalves, eh, Portugal. Agradeço a todas as pessoas presentes em situação. Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia täällä olevia henkilöitä, erityisesti varsinaisesti köyhyydessä eläviä, koska hehän ovat tämän kokouksen todellisia eteenpäin viejiä. Ilman heitä me emme edes olisi täällä. Jo jonkun aikaa olemme puhuneet näissä tapahtumissa Eh, en aina merkinnyt muistin kuinka pitkään aikaa, mutta eh, tilastoista on täällä ollut puhe, tutkimuksista, tilastoista ja niin edelleen. Puhumme niistä miljoonista, jotka elävät köyhyydessä. Eh, monillakaan näistä henkilöistä ei ole ollut mahdollisuutta syödä nälkänsä tänä aamuna. Verrattuna esimerkiksi meihin on siis vielä paljon pahempia tapauksia. Meidän täytyy soveltaa tilastot, tutkimukset ja teoria käytäntöön niihin henkilöihin, jotka elävät todella köyhyydessä ja tulevat aina elämään, jotka kärsivät epätoivosta, jatkuvasta pelosta. Heidät meidän täytyy ottaa huomioon. Nämä ihmiset eivät ole mitään kohteita, objekteja, ei aina tarvitse rakentaa lentokenttiä ja varustaa armeijoitamme, vaan meidän on keskityttävä ihmisiin, meidän on taisteltava ihmisten puolesta heidän rinnallaan. Ei täällä käsitellä ainetta, vaan täällä käsitellään inhimillisiä henkilöitä. Meidän on tajuttava, että täällä puhutaan ihmisistä, ei materiasta ja tavoitteista, objekteista. Meillä täytyy olla perusoikeus laki, joka koskisi kaikkia ihmisiä, myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia. Thank you. Um, I think it's very important to highlight. On hyvin tärkeää, että korostamme, niin kuin te juuri puheenvuorossanne teitte, samoin niin kuin Jens korosti, että pitää katsoa myöskin muita osa-alueita kuin pelkästään sosiaalisia asioita ja sosiaalipolitiikkaa. Budjetti on äärettömän tärkeä juttu, minne nämä rahat valuvat ja miten rahoja käytetään Nyt anna puheenvuoron sinne salin peräosassa olevalle henkilölle. Olkaa hyvä. Holger Saliba um, from the Maltese delegation. I'm going to talk in Maltese. Puhun Maltaa. Olen maltalainen. Nitkelmu taspes spiss illi rridu neqridu il Usein puhumme köyhyyden poistamisesta – se on hyvä idea ja kuulostaa hyvältä, mutta pitää olla hieman varovainen, koska voi syntyä helposti sellainen vaikutelma, että jonakin kauniina päivänä meidän täytyy, voimme lopettaa taistelun köyhyyttä vastaan. Meidän taistelumme on loputonta, koska on olemassa sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia olosuhteita, jotka koko ajan ovat muutostilassa, joten taistelun lopettaminen eräänä kauniina päivänä ei, ole, ei tule kysymykseen, ei ole mahdollista. Toinen seikka, jonka haluan tuoda esille, olin itse asiassa erittäin vaikuttunut, kun sain kuulla, että on sosiaalipolitiikassa eroavaisuuksia verrattuna talouspolitiikkaan ja strategiat ja politiikat eivät välttämättä aina kulje käsi kädessä. Tämähän on huolestuttavaa ja syy on totta kai se, että politiikka omine suosituksineen, ehdotuksineen, niiden ehdotuksineen, jotka me olemme tehneet, niin ne pitää olla holistisia, kokonaisvaltaisia. Meidän täytyy muistaa nimittäin se, että me puhumme oikeasta ihmisistä, oikeasta elämästä, mutta sen lisäksi meidän täytyy muistaa sitten se laajempikin ulottuvuus, poliittinen ulottuvuus ja taloudellinen ulottuvuus. Joten me todellakin, meidän täytyy vaatia, että minimitoimeentulo taataan ja että myöskin teollisuus pitää sen mielessään. Ihmiset eivät ole tässä mitenkään epätärkeitä. Me puhumme nimittäin ihmisistä, emme puhu numeroista ja tilastoista, vaan puhumme todellisuudesta, jonka hyväksi on tehtävä työtä. Thank you. I just want to remind you that... Kiitos. Meillä ei ole nyt mahdollisuutta antaa puheenvuoroa kaikille teille, jotka käden, käden nostitte pystyyn. Mutta me jatkamme tätä keskustelua myöhemmässä vaiheessa ja myös on olemassa myös muita henkilöitä, jotka jatkavat tätä samaa keskustelua, joille voimme näitä omia kommenttejamme lähettää puheenvuoron muodossa. Annan vielä puheenvuoron Ferregolle, viimeisen puheenvuoron. Hän on parlamentin edustaja. Olkaa hyvä. Yes. Muito obrigada. Eu queria... Monet kiitokset. Tulen siis eh, puhumaan espanjaksi, olen espanjalainen. Eh, haluaisin aluksi esittää kysymyksen. Eh, haluaisin tietää, miksi eurooppalaiset kokouksemme eivät johda tavoitteiden reaaliseen todelliseen toteuttamiseen. Olen osallistunut henkilökohtaisesti kaikki näin kokouksiin, mutta en ole nähnyt minkälaisia konkreettisia tuloksia. Niinpä ihmettelenkin, miksi me emme pysty toteuttamaan niitä tavoitteita, joita kokouksille on annettu. Haluaisin myös pohdiskella kanssanne sitä, että köyhyys ei ole pelkästään taloudellinen eh, tai varoja koskeva ongelma, vaan eh, Tämä tarkoittaa sitä, että eh, ihminen, joka on köyhä, ei pääse kulttuuripalveluiden piiriin tai hän ei saa uutta työpaikkaa itse en saa uutta työpaikkaa, koska käytän rullatuolia. Niin, on olemassa mm, taloudellista köyhyyttä, mutta minäkin, mm, minä pidän itseni köyhänä, koska onhan minulla rahaa ostaa ruokaa, mutta valitettavasti en pääse mm, käyttämään kaikkia niitä hyödykkeitä, joita normaalisti ihmisten ulottuvilla on. Kysynkin, miksi tätä todellisuutta ei ole millään pystytty muuttamaan. Ja haluaisin kuulla myös kantanne omista pohdinnoistani. Kiitoksia. Puhutaan rahasta ja monista muista asioista, jotka liittyvät köyhyyteen. Anna vielä puheenvuoron Figuredolle joka on Euroopan parlamentin edustaja. Kiitoksia. Minäkin haluaisin tervehtiä kaikkia täällä olevia, kaikkia kokouksen osanottajia, eh, huolimatta arvostelusta, jota on esitetty. Eh, haluaisin vahvistaa, että te kaikki olette tärkeitä on oleellista, että meillä on mahdollisuus jakaa kokemuksia, eh, kuulla teidän kokemuksistanne, eh, kuulla myös teidän näkemisistänne eh, eri ongelmien suhteen, mutta olen ihan yhtä mieltä siitä, että meidän pitää päästä paljon pitemmälle, paljon pitemmälle kuin nyt on päästy. Köyhien ihmisten on joskus vaikea jaksaa. He ovat väsyneet pelkkiin sanoihin. He, ovat, he haluavat käytännön toimia, jotka heihin kohdistuvat. Ja äh, olen sitä mieltä, että poliittisten päättäjien on todella otettava tämä haaste vastaan. Ei voida sanoa, että 2010 eurooppalainen köyhyyden vastaisen taistelun vuosi e, olisi todellisuutta, jos sen jälkeen päätetään toteuttaa ohjelmia, e, jotka ovat e, taloudellisesti ankaria ja jos vakaussopimuksen nimissä vähennetään nimenomaan sosiaalibudjetteja. E, budjetin kiristäminen merkitsee aina sitä, että julkisia palveluja kavennetaan ja murennetaan, sosiaaliapu vähenee, e, ihmiset pääsevät myöhemmin eläkkeelle, keskipalkka ja e, minimipalkka pienenevät. Emme me tällä tavalla voi toimia. Ja kuitenkin juuri näin tällä hetkellä Euroopassa toimitaan. Elämme eurooppalaista vastaisen taistelun vuotta, mutta lama pahenee yhä ja se pahentaa tilannetta. Se painaa nimenomaan niitä, jotka ovat köyhiä. Tämä on skandaali, tämä on häpeä. Meidän ei pidä pelätä sanoa, kuinka suuttuneita me olemme mutta olkaa hyvä, älkää pitäkö kaikkia poliitikkoja samanlaisina, koska on olemassa poliittisia henkilöitä, jotka ovat aivan teidän rinnallanne, jotka haluavat taistella eh, köyhyyttä vastaan. Rova Beres juuri sanoi, että eilen äänestimme meidän työllisyysvaliokunnassamme parlamentissa eh, mietinnöstä, joka korostaa näitä ongelmia joka todella soittaa hälytyskelloja. Valitettavasti mm, itseään olin yksi pääesittelijöitä tässä raportissa ja minulla on myös äänioikeus. Valitettavasti enemmistö päätti ja huolimatta minun osuudestani kyseinen mietintö ei täysin omia näkökantojani edusta. Tästä äänestetään täysistunnossa lokakuussa ja silloin keskustellaan uudestaan tässä eh, ajassa meidän on mahdollisuus tehdä muutosehdotuksiamme, jotta kyseistä mietintöä pystytään vielä muuttamaan ja sanoa eh, eh, komissiolle ja neuvostolle, että meidän on nyt siirryttävä sanoista tekoihin. Meidän on taattava säälliset julkiset palvelut kaikille. Meidän on taattava minimitulo, joka takaa ihmisarvoisen elämän. Mehän olemme jo täällä puhuneet tämän kokouksen aikana näistä kysymyksistä ei raha ruokaan riitä, vaan täytyy mahdollistaa koulutus, kunnollinen asunto, pääsy kulttuuripalveluiden ja terveyspalveluiden piiriin. Kaikki tämä on taattava. Köyhilläkin on oikeus eh, käyttää kulttuuripalveluita, niin kuin täällä on aivan oikein sanottu. Eh, on sovellettava sellainen minimitulo, joka olisi normi koko Euroopan tasalla. Me tarvitsemme eurooppalaisen lain, jotta tähän päästään. Eilen emme pystyneet kokouksessamme ottamaan tätä mukaan raporttiin, mutta olen varma, että teidän avullanne tämä vielä ennen lokakuuta tulee kyseiseen mietintöön mukaan. Meidän täytyy kaikkien työstää asia, jotta tavoite toteutettaisiin. Eikä se kuitenkaan ole vielä kaikki, se on vain ensimmäinen etappi. Tämä mietintö on todella myös toteutettava siten, että se kattaa kaikki ne, jotka elävät köyhyydessä. Meidän on toimittava niin, että köyhät työntekijät eivät enää olisi köyhiä, vaan on taattava säälliset tulot ja kunnollinen työpaikka. Työolot on varmistettava niin, että mikään ei loukkaa ihmisarvoa. Köyhillä on myös oikeus tukiin, eläkkeisiin, jotka ovat eh, heidän ihmisarvonsa mukaisia. Tässä komissiolla ja neuvostolla on eh, tehtävää. Tämä on haaste, jonka haluan heillekin esittää. Haluan saada nämä tahot eh, ajattelemaan näitä asioita paljon, paljon tarkemmin. Luotan teidän tukeenne tässä työssä. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Figueiredo. Kiitos, Rova Figueredo. Pystytte demonstroimaan hyvin sitä, miten tärkeää meidän yhteistyömme ja että myöskin nämä tavoitteet ne saavat luvan näkyä lainsäädännössä. Nyt täytyy tämä keskustelu tällä erää päättää tähän, mutta me jatkamme dialogia seuraavassa sessiossa työryhmissä kahvitauon jälkeen. Ennen kuin lähdemme työryhmiin ja kahville, anna vielä puheenvuoron Jeron Dallille, joka kertoo käytännön järjestelyistä. Saitte kuulla hyvin paljon häneltä. Olette saaneet kuulla häneltä paljon viime kuukausien aikana. hän on ollut hyvin ta- tarmokas puuhanainen tämän kokouksen taustalla naruja vetelemässä. Alors, quelques informations pratiques. Joitakin käytännön tietoja. Aivan yleisesti voidaan sanoa, että jotta löydätte oman työpajanne kahvitauon jälkeen. Seuraatte vain tätä valokuvaa pikkutytöstä, joka katsoo kohti tulevaisuutta. Seuraatte häntä. Siellä löydätte oman työpajanne. Saattaa olla hiukan vaikea, mutta kyllä te löydätte. Ja toinen tieto. Kiinnittäisin europarlamentaarikkojen ja heidän avustajinsa huomiota siihen, että salin ulkopuolella jaetaan paperi. Tämä paperi nimenomaan jossa siinäkin on pikkutyttö, ja siinä on aikataulu, jossa eh, teidän kansallinen eh, valtuuskuntanne eh, mainitaan niin, että siitä saadaan valokuva. Siis kansalliset valtuuskunnat, etsikää tätä pikkutytön kuvaa, löydätte oman työpajanne vasemmalla täältä lähtiessä on tämä pikkutytön kuva ja siinä otetaan valokuva, jotta te voisitte kaikki käyttää sitä hyväksenne tulevina päivinä. Siis siinä otetaan valokuva, jossa kansalliset ryhmät ovat mukana. Ja nyt pyydän siis, että puheenvuoron käyttäjät tulevat tältä korokkeelta ihmisten joukkoon ja sitten te kaikki täällä salassa, salissa tiivistätte kohti keskusta niin, että Raymond voi ottaa valokuvan, joka on perhekuva, jossa ovat kaikki täällä läsnä olevat mukana. Siis ensiksi puhuja, puheenvuoron käyttäjät, olkaa hyvä ja lähtekää esiintymislavalta, asettukaa tänne, me kaikki nousemme yhteen ja sitten yhdessä lähdemme täältä yhteiseen perhekuvaan. Me ei tulla enää tänne. Niin helvetti. No eikö se ollut se A1?